So, die Sitzung ist... No niin, kokous, täysistunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirjan saatavilla, onko siihen mitään huomautettavaa? Näin ei näytä olevan, joten pöytäkirja on hyvä.